Bon. Allora iniziamo i lavori della commissione. Aloitamme nyt valiokunnan kokouksen. Ja minulla on suuri ilo toivottaa tervetulleeksi Jakub Segestan, Tsekin maatalousministerin, entisen puheenjohtajavaltion edustajan. Ja luonnollisestikin nyt sitten aloitamme valiokunnan kokouksen sillä, että Jakub Sebesta kertoo meille Tsekin puheenjohtajakauden tuloksista, siitä mitä onnistuttiin tekemään. Ja tämän jälkeen voimme käydä asiasta keskustelua. Ja samalla sitten voimme liittää edellisen puheenjohtajakauden uuteen puheenjohtajakauteen, nimittäin Ruotsin maatalousministeri kertoo meille iltapäivällä Ruotsin puheenjohtajakaudesta. Olemmeko nyt kaikki täällä jo paikalla? Ilmeisesti. Jakub, olkaa hyvä, saatte puheenvuoron. Vážený pane předsedo, vážení členové výboru, dámy a pánové. Kiitos, arvoisat valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On suuri kunnia puhua tälle valiokunnalle tämän uuden vaalikauden alussa. Edustan maata, joka oli EUn puheenjohtajamaa tämän vuoden alkupuoliskolla – Aivan ensimmäiseksi haluaisin onnitella teitä valinnastanne tai uudelleen valinnastanne Euroopan parlamenttiin ja haluaisin toivottaa tälle valiokunnalle sen työssä parasta mahdollista menestystä. Suhteet, suhteet neuvoston ja parlamentin välillä ovat perinteisesti olleet hyvät. Me olemme tehneet hyvin tiivistä yhteistyötä ja tämä on tietenkin hyvä asia, koska yhdessä – meillä on vastuu yhdestä integroidummista EUn politiikoista, jolla on suora vaikutus miljoonien eurooppalaisten maanviljelijöiden elämään heidän yhteiskunnallinen roolinsa on huomattava ja se liittyy EU-kansalaisten jokapäiväisen elämän melkein joka ulottuvuuteen. Uskon vakaasti siihen, että tämä hyvä yhteistyö tulee jatkumaan jatkossakin ja kehittyy edelleen. Myöskin sen ansiosta, että olette valinneet puheenjohtajaksenne neuvoston tärkeän jäsenen, jolla on pitkäaikaista kokemusta neuvoston toimintatavoista. Minua on nyt pyydetty kertomaan teille Tsekin puheenjohtajuuskaudesta ja nimenomaan maatalousasioissa. Kuten ehkä tiedättekin, viime vuoden loppupuoli ja tämän vuoden alkupuoli olivat kausia, jolloin talouskriisi ennalta näkemättömällä tavalla vaikutti EUn jäsenmaihin. Ja tästä syystä Tsekki puheenjohtajamaana pyrki kovasti siihen, että löydettäisiin jonkinlainen kompromissiratkaisu tähän elvytyssuunnitelmaan ja täten on ollut mahdollista vapauttaa viisi miljardia euroa energiasektorin kehitysprojekteihin ja maaseudun kehittämiseen. Tämä sopimus muiden muassa mahdollistaa sen, että yli miljardi euroa voidaan siirtää maaseudun kehittämisrahastoon. Lisäykset jäsenmaiden määrärahoissa, jotta ne voivat vastata näihin uusiin haasteisiin, joita viime vuonna on tullut eteen, esimerkiksi terveystarkastuksen ansiosta. Näitä määrärahoja on saatu lisää ja on saatu varoja myöskin esimerkiksi internetin kehittämiseen maaseutualueilla. Kaikki tämä tulee tapahtumaan vuoden 2009 ja 2010 aikana ja tässä vaiheessa haluaisinkin osoittaa arvostustani sitä hyvää yhteistyötä kohtaan, joka meillä oli parlamentin kanssa ja joka edesauttoi sitä, että elvytyssuunnitelma saatiin liikkeelle. Tämä talouskriisin aikaansaama vakava taloudellinen tilanne, sillä on ollut vaikutuksia melkeinpä kaikille talouden sektorille, mukaan lukien maatalous. Maatalouteen maataloudessa vakavimmat vaikutukset ovat kohdistuneet lypsykarjan kasvattajiin, koska maidon kysyntä on laskenut ja lypsykarjan kasvattajat ovat saaneet tuotteistaan hyvin alhaista hintaa. Tsekki puheenjohtajamaana piti tätä tilannetta hyvin tiiviisti silmällä yhteistyössä komission kanssa koko sen puheenjohtajakauden aikana. Ja tämä aihe oli myöskin esityslistan kärjessä kaikissa ministerineuvoston kokouksessa puheenjohtajakaudellamme. Me halusimme varmistaa sen, että kaikki mahdolliset markkinavälineet saataisiin liikkeelle, jotta voitaisiin helpottaa markkinatilannetta Euroopassa. Ja näin loppujen lopuksi tapahtuikin. Kiitos tästä kuuluu sille ymmärtämykselle, jota komissio osoitti. Ja täten me saimme esimerkiksi tämän yksityisen varastoinnin äh, käyntiin, saimme vientipalautukset voimaan ja myöskin interventioiden kautta ostettiin voita ja maitojauhetta. Me jopa onnistuimme siinä, että menimme vielä yhden askeleen pitemmälle – seuraavat ehdotukset tehtiin. Tehtiin ehdotus jatkaa ostojen kautta tämän vuoden elokuuta pidemmälle ja tähän on vielä liitetty jatkomahdollisuus, jolloin myös vuosi 2010 ja 2011 voisivat kuulua tämän jatkokauden piiriin. Tehtiin myöskin ehdotus siitä, että yksityisen varastoinnin kausi voin kohdalla, sitä tulisi jatkaa, jotta otettaisiin mukaan 15. elokuuta jälkeinen kausi tehtiin myöskin ehdotus siihen suuntaan, että hieman hoputettaisiin suorien tukiaisten maksamista maanviljelijöille 75 prosenttiin saakka 16. lokakuuta mennessä tänä vuonna. Euroopan lypsykarjan kasvattajat ja maidontuottajat, heillä tulisi olla mahdollisuus käyttää myöskin tätä taloudellista elvytysohjelmaa, jonka jo tässä mainitsinkin puheeni alussa. Marraskuun sopimuksen tulos, sopimus, joka liittyy yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastukseen, se hyväksyttiin ja tämä mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat tehdä mukautuksia moneenkin välineeseen, joiden tarkoituksena on edesauttaa maaseudun kehittämistä ja antaa parempia tukia maidon tuottajille. Jotkut näistä ehdotuksista tulevat äh, valiokuntaan, valiokuntaanne äänestettäväksi yksinkertaisen menettelyn puitteissa myöhemmässä vaiheessa. Ja näiden edellä mainittujen keinojen ansiosta oli mahdollista pysäyttää se laskusuuntainen äh, trendi maidon hinnoissa. Tämä trendiä ei vielä ole saatu käännettyä kasvavaan suuntaan, mutta on selvää, että tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa tämä haaste on aivan erityisen hankala. Kuitenkin meidän on pakko onnistua tässä sen takia, että näissä olosuhteissa tilanne on yksinkertaisesti sietämätön pitkällä aikavälillä monien maanviljelijöiden kannalta. Se vetomus, jonka neuvosto teki Tsekin puheenjohtajakaudella. Sen ansiosta komissio laati yksityiskohtaisen kertomuksen tästä lypsykarjan kasvattajasektorin tilanteesta ja siellä ehdotettiin myöskin vakauttamiskeinoja. Tämä mahdollistaa pohjan luomisen keskusteluille, keskusteluille, joita jatketaan nyt Ruotsin puheenjohtajakaudella. Todellakin toivon, että että nämä uudet keinot tuovat mukanaan hieman positiivisimpia näkyviä, näkymiä maidon tuottajille jo tänä syksynä. Kuten me kaikki tiedämme, huolimatta näistä positiivisista merkeistä, joita markkinoilla nyt on, niin tulee olemaan hyvin hankala päästä maitosektorin ongelmista ylitse Euroopassa. Tämä on tehtävä, joka tulee olemaan edessämme hyvin pitkään myöskin tulevaisuudessa. Meidän täytyy yhdistää voimamme, jos me haluamme tässä onnistua. Sitten haluaisin mainita muutaman muun tärkeän asian, joita Tsekki puheenjohtajakaudellaan käsitteli. Meidän kannaltamme oli hyvin tärkeää, että keskustelu YMPn tulevaisuudesta jatkuisi ja tästä syystä me kiinnitimme paljon huomiota sen toteuttamisen päävälineisiin. Esimerkiksi nämä suorat tuet, joita maanviljelijöille maksetaan vuoden 2013 jälkeen. Myöskin sen takia, että keskustellaan tulevista rahoitusnäkymistä vuosille 2014-2020, koska tämä kausi on lähestymässä. Me keskustelimme tästäkin ja puheenjohtajakauden aikana me kävimme hyvin avoimia keskusteluja monella eri tasolla. Tarkoituksena oli identifioida aiheita, jotka tulisi ottaa mukaan silloin, kun keskustellaan yhteisen maatalouspolitiikan tulevasta muodosta. Monesti myöskin teidän valiokuntanne jäsenet osallistuivat näihin keskusteluihin. Suorien tukiaisten tulevaisuus oli myöskin hyvin korkealla esityslistalla maatalousministerien kokouksessa, joka pidettiin kesäkuussa Brnossa. Puheenjohtajamaa tämän kokouksen jälkeen teki ehdotuksia kesäkuun huippukokoukseen ja 21 jäsenvaltiota tuki näitä suuri enemmistö jäsenmaista täten lähetti selkeän viestin siitä, että suorien tukien tulevaisuus sen täytyy olla oikeudenmukainen, helposti toteutettavissa, selkeä ja sitä täytyy myöskin voida puolustaa. Olen varma, että että ne keskustelut, joita käytiin Tsekin puheenjohtajakaudella, niitä tullaan jatkamaan varmaankin Ruotsin puheenjohtajakaudella ja siinä tullaan varmaankin keskittymään aivan erityisesti toisen pilarin tulevaisuuteen liittyviin kysymyksiin. Tsekki puheenjohtajamaana myöskin saavutti huomattavaa edistystä yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamisessa. Ensinnäkin sen kautta, että viinisektori otettiin yhteisen markkinajärjestelyn piiriin. Tämä tarkoitti sitä, että vuoden tekniset yksinkertaistamisprosessit kulminoituivat tähän päätökseen. Tässä prosessissa yli 20 asetusta, jotka liittyvät yhteiseen markkinajärjestelyyn. Ne on nyt yhdistetty yhdeksi markkinajärjestelyksi ja täten on luotu sarja harmonisoituja sääntöjä ja normeja. Toiseksi toukokuun ministerineuvostokokouksessa tehtiin yksimielinen poliittinen päätös ja tämä päätös liittyi päätösluonnokseen yksinkertaistetusta YMPstä Euroopalle. Se pääviesti, joka ministerineuvostosta tässä asiassa tulee julkisuuteen on se, että tämä YMPn yksinkertaistaminen tulee olemaan prioriteetti kaikissa käynnissä olevissa ja tulevissa keskusteluissa. Ja ministerineuvosto myöskin vahvisti sitoumuksensa vähentää hallinnollisia, hallinnollista taakkaa 25 prosentilla vuoteen 2012 mennessä. Tämä kompromissi on huomattava ja sen tarkoituksena on saavuttaa todellisia konkreettisia etuja maanviljelijöille – ja kansallisille hallinnoille, mitä tulee YMPn täytäntöönpanoon. Keskusteluissa jäsenvaltiot tekivät kymmenittäin lainsäädännöllisiä ehdotuksia yksinkertaistamisen suuntaan. Komissio tulee tarkistelemaan, tarkastelemaan näitä välittömästi ja tarkoituksena on sitten käydä jatkokeskusteluja asian tiimoilta ja myöskin siitä analyysistä, jonka komissio tekee. Ja nämä keskustelut tullaan käymään marraskuussa 2009 neuvostossa. Tästä sopimuksesta löytyy tärkeitä asioita esimerkiksi liittyen siihen, miten maksajavirastoja tullaan käyttämään tulevaisuudessa. On myöskin esitetty pyyntö suuremmasta johdonmukaisuudesta yksittäisten komission pääosastojen välillä ja myöskin on esitetty pyyntö siitä, että informaatioteknologiaa käytettäisiin enemmän hyväksi, jotta maanviljelijöiden hallinnollista taakkaa voitaisiin lievittää. Sitten haluaisin sanoa muutaman sanan aiheesta, joka on hyvin tärkeä sekä kuluttajien että tuottajien kannalta ja mitä tulee meidän maataloustuotteidemme tulevaisuuteen. Toisin sanoen maataloustuotteiden tuleva muoto ja laatu. Kesäkuun ministerineuvostossa Tsekki puheenjohtajamaana saavutti yksimielisen jäsenvaltioiden tuen johtopäätökselleen, joka liittyy siihen tulevaisuuden malliin, joka EUn maataloustuotteilla ja niiden laadulla tulee olemaan. Tämä oli reaktio komission julkilausumaan tiedonantoon toukokuussa, toukokuussa 2009. Tuottajille esitettiin selkeä viesti siihen suuntaan, että laadun painottaminen on asianmukaista, jos haluamme taata pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja myöskin jos haluamme saada lisäarvoa tuotannossa tuotannosta maanviljelijöille. Tämä asiakirja on hyvin tärkeä ja siinä painotetaan sitä, kuinka tärkeää on vahvistaa ja kehittää edelleen tämänhetkisiä laatusuunnitelmia sekä kuluttajien että maanviljelijöiden kannalta. Ensinnäkin mitä tulee maantieteellisiin merkintöihin ja luomutuotantoon, tämä liittyy tähän, näihin kahteen asiaan. Ja tämän sopimuksen edut ovat seuraavia. Ensinnäkin sitoudutaan parempaan tiedottamiseen korkeista EUn laatuvaatimuksista tuotannossa, eh, mukaan lukien mahdollisuus tutkia, eh, tutkia mahdollisuutta pakolliseen etiketöintiin. Halutaan myöskin yksinkertaistaa näitä hallinnollisia menetelmiä silloin, kun on kysymys näiden maantieteellisten merkintöjen rekisteröinnistä ja jos halutaan esimerkiksi edistää maantieteellisten perinteisten tuotteiden myynnin edistämistä, ja jos halutaan edistää näitä maantieteellisiä merkintöjä äh, suhteessa kolmansiin maihin. Tsekki puheenjohtajamaana myöskin äh, järjesti hyvin menestyksekkään ministerikonferenssin maaliskuussa 2009 Prahassa. Tähän konferenssiin osallistui myöskin jäseniä teidän valiokunnastanne ja tämän konferenssin tulos edesauttoi sopimuksen aikaansaamista neuvoston keskuudessa. Haluaisin vielä puhua näistä ensimmäisen pilarin asioista ja kertoa teille siipikarjaan liittyvistä asioista. Me otimme tämän asian hoidettavaksemme Ranskalta puheenjohtajamaana sen jälkeen, kun neuvosto ja parlamentti olivat hylänneet komission ehdotuksen joka olisi mahdollistanut siipikarjan lihan käsittelyn kemiallisilla tuotteilla. Tämä oli hyvin arkaluontoinen asia, aivan erityisesti mitä tulee tuontiin kolmansista maista ja myöskin mitä tulee niihin paineisiin, joita liittyy meidän transatlanttisiin suhteisiimme. Me voisimme estää kompromissin näistä hygieniasäännöistä. Ja Tsekki puheenjohtajamaana ainoa mitä sen piti tehdä oli laajentaa tätä siipikarjastandardia koskemaan siipikarjaan verrattavia tuotteita. Tässä meidän piti jättää jättää ulkopuolelle tämän tuoreen lihan ulkopuolelle pakastettu liha. Olen iloinen voidessani sanoa, että me saavutimme kompromissin neuvostossa. Me lisäsimme sinne puuttuvat määritelmät. Ja nyt lainsäädäntöehdotus on kommenttikierroksella VTOssa. Sitten mitä tulee YMPn toiseen pilariin, Tsekki puheenjohtajamaana on kantanut kortensa kekoon tässä elvytyssuunnitelmassa, mutta se on myöskin määritellyt nämä alueet, joihin liittyy luonnonhaittoja. EU-ssa te ehkä tiedätte, että että epäsuotuisien alueiden uudelleen määrittely on hyvin arkaluontoinen asia. Maatalousministerineuvosto on hyväksynyt johtopäätökset, jotka perustuvat komission tiedonantoon kesäkuulta. Ja tässä jäsenvaltioilta pyydetään laatimaan karttoja, kartat näistä luonnonhaitta-alueista vuoden 2010 alkuun mennessä. Nämä kartat tulevat auttamaan siinä, kun me arvioimme ehdotettujen kriteerien vaikutuksia. Niitä voidaan käyttää myöskin lainsäädännöllisten ehdotusten pohjana. Näitä, näiden kautta sitten yhtenäisellä tavalla voidaan määritellä ja identifioida luonnonhaitta-alueet kaikissa EUn jäsenvaltioissa äh, vuodesta 2014 lähtien. Sitten muutama sana kasvinsuojelu- ja eläinlääkintä- ja elintarvikeasioista. Haluaisin lähteä liikkeelle mainitsemalla muutaman tärkeän kompromissin, joita arvostan kovasti. Puheenjohtajakautemme alussa me asetimme prioriteetiksi eläinlääketieteessä sen, että saataisiin vietyä päätökseen eläinsuojeluasetus, joka koskee eläinten hyvinvointia teurastuksen yhteydessä. Tähän liittyvät neuvottelut olivat hyvin monimutkaiset ja meidän ehdotuksemme hyväksyttiin yksimielisesti kesäkuun, huippukokouksessa, eh, kesäkuun maatalousministerikokouksessa. Se kompromissi, joka saavutettiin, perustuu viimeisimpään tieteelliseen tietoon ja se liittyy teurastamoiden eh, teknisiin parametreihin, tainutuskeinoihin ja myöskin tehokkuuteen ja valvontaan. Toinen tärkeä ulottuvuus on se optio, joka jäsenvaltioilla on pitää kiinni olemassa olevista tiukemmista kansallisista säännöistään. Ja tämän kautta voimme päästä vieläkin suurempaan tiukkuuteen näissä asioissa. Joulukuussa 2008 komissio esitteli direktiiviluonnoksen neuvostolle ja parlamentille liittyen äh, tieteelliseen tarkoitukseen käytettyjen eläinten suojelusta. Tämän tekstin ensitarkistus vietiin menestyksellä päätökseen ja parlamentin tarkistuksista on keskusteltu. Seuraavaksi, se mitä seuraavaksi tapahtuu, se riippuu Ruotsista puheenjohtajamaana ja olen vakuuttunut siitä, että ehdotus varmaankin saadaan vietyä päätökseen tämän vuoden loppupuolen aikana teidän yhteistyönne siivittämänä. Sitten vielä mitä tulee eläinten hyvinvointiin, haluaisin mainita neuvoston johtopäätökset, jotka liittyvät eläinten hyvinvoinnin yleismaailmalliseen julistukseen. Tämän tarkoituksena on kannustaa kolmansia maita omaksumaan kansallista lainsäädäntöä tällä saralla. Vielä tärkeä menestys, joka saavutettiin Tsekin puheenjohtajakaudella eläinten hyvinvointin alalla – on se, että hyväksyttiin asetusluonnos eläimiin liittyvistä sivutuotteista. Me tarkistimme olemassa olevaa lainsäädäntöä, olemassa olevan asetuksen, jotta siitä tehtäisiin yksinkertaisempi ja ymmärrettävämpi. Me onnistuimme myöskin vähentämään hallinnollista taakkaa – joka tiloihin kohdistuu näissä asioissa ja myöskin se taakka, joka kohdistuu kansallisiin viranomaisiin. Me onnistuimme tässä ja kuitenkin samanaikaisesti otimme asianmukaisella tavalla huomioon kaikki ne vaatimukset, joita liittyy kansanterveyteen ja eläinten terveyteen silloin, kun tällaisia eläinten sivutuotteita käsitellään. Sitten elintarvikekysymykset. Tässä Tsekki puheenjohtajamaana saavutti poliittisen yhteisymmärryksen näistä novel food-tuotteista maatalousministerikokouksessa kesäkuussa. Ehdotus sen tarkoituksena on varmistaa elintarviketurvallisuus ja suojella kansanterveyttä. Tarkoituksena on myöskin taata se, että sisämarkkinat, elintarvikkeiden sisämarkkinat toimivat moitteettomasti. Me olemme myöskin tarkistaneet määritelmän, mitä novel foodilla tarkoitetaan, mukaan lukien uusi elintarviketeknologia. Kun yhteiseen kantaan neuvostossa päästään, niin sitten ehdotus tulee parlamenttiin ja toivon mukaan se hyväksytään toisessa käsittelyssä. Myöskin osa elintarvikeasialistaa, josta keskusteltiin Tsekin puheenjohtajakaudella, on ehdotus asetukseksi elintarvikkeiden merkinnöistä. Tarkoituksena tässä on tehdä merkinnöistä luettavimpia ja sellaisia, että niissä otettaisiin paremmin huomioon kuluttajien tarpeet kautta Euroopan unionin. Me halusimme myöskin laatia ja päivittää kahta etiketöinnin osa-aluetta. Ensinnäkin nämä yleiset merkinnät ja sitten nämä ravintoarvoihin liittyvät merkinnät. Huomattavaa edistystä saavutettiin Tsekin puheenjohtajakaudella neuvostossa tässäkin asiassa ja tätä menestystä kuvaillaan siinä edistyskertomuksessa, jonka Tsekki puheenjohtajamaana on laatinut ja julkistanut. Sitten vielä muutama sana kasvinsuojeluaiheesta. Tsekki puheenjohtajamaana yhteistyössä komission ja parlamentin kanssa saavutti kompromissin kasvinsuojeluaineisiin liittyvistä tilastotiedoista. Valitettavasti, jos nyt otamme huomioon nämä menettelytapoihin liittyvät haasteet, niin tämä ehdotus vielä odottaa hyväksymistään, mutta uskon, että uusi parlamentti tulee muodollisesti hyväksymään tämän sopimuksen hyvin pian. vielä yksi menestys, menestyksekäs asetus neuvostossa oli se, että hyväksyttiin kolme ainetta, joita, vo, joita voidaan käyttää kasvin suojelutoimissa. Tsekki puheenjohtajamaana osallistui aktiivisesti uusien kansainvälisten standardien ja kriteerien laatimiseen kasvinsuojeluaineissa – FAOn puitteissa. Tarkoituksena on estää puutautien leviäminen puisten, puusta valmistettujen pakettien takia. Ja Tsekki puheenjohtajamaana on laatinut ministerineuvoston johtopäätökset tiettyjen turhien sääntöjen poistamisesta. Sitten metsäasiat. Tässä neuvosto on keskustellut pitkään odotetusta ehdotuksesta, joka liittyy puutuotteilla kauppaa käyviin yrityksiin. Tässä puhun siis tästä FLECT lainsäädännöstä. Tsekki puheenjohtajamaana saavutti edistystä tässä asiassa ja me teemme kaiken mahdollisen Kuitenkin erimielisyydet eh, jäsenvaltioiden välillä ovat sellaisia, että sopuun ei päästy, ja täten tästä FLECT-ehdotuksesta tullaan jatkamaan keskustelua Ruotsin puheenjohtajakaudella. Sitten kansainvälisissä asioissa Tsekki edusti EUn etuja metsäasioissa kahdessa tärkeässä kokouksessa – Ensimmäinen oli 19. FAOn metsäkomission koko, kokous, joka pidettiin maaliskuussa Roomassa. Tärkein aihe siellä oli kestävä kehitys, ilmastonmuutos ja metsäpolitiikan mukauttaminen ja toimielinten mukauttaminen näihin edessä oleviin muutoksiin. EU voi olla saavutettuihin tuloksiin tyytyväinen, vaikkakin me haluaisimme kiinnittää vieläkin enemmän huomiota maailmanlaajuisten geneettisten metsävoimavarojen identifiointiin. Toinen tärkeä tapahtuma oli kahdeksas YK :n metsäfoorumin kokous, joka pidettiin New Yorkissa huhtikuun lopussa. Suuntaviivat EUn eh, e kannalle hyväksyttiin neuvoston johtopäätöksinä. Tärkeimpiä aiheita tällä metsäfoorumilla – olivat metsä muuttuvassa maailmassa, muuttuvassa ympäristössä ja myöskin päätös taloudellisista puitteista kestävälle metsähallinnolle. Tässä tarkoituksena on saattaa yhteen olemassa olevat ja uudet rahoitukselliset varat. Uusi päätöslauselma liittyen metsään muuttuvassa ympäristössä, se on todellinen menestys mutta päätöslauselma kestävän kehityksen kestävästä rahoituksesta metsäalalla, sitä ei valitettavasti saavutettu ja tämä johtui siitä, että tämän taloudellisen tuen tarjoajien ja vastaanottajien välillä oli erimielisyyksiä huolimatta siitä, että EU kyllä oli valmis tekemään kompromisseja. Ja täten kestävän kehityksen rahoitus metsäasioissa, se tulee olemaan seuraavan UNFF 9 kokouksen aiheena vuonna 2011. Herra puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat, olen tässä nyt tehnyt yhteenvedon Tsekin toimista puheenjohtajakaudellaan neuvoston puheenjohtajana vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla. Olen täysin tietoinen siitä, kuinka tärkeä ja hyödyllinen rooli Euroopan parlamentilla ja sen valiokunnilla on, ja aivan erityisesti teidän valiokunnallanne. Tulevalla kaudella meillä tulee olemaan edessämme monia haasteita ja tehtäviä, sellaisia, eh, joihin täytyy löytää ratkaisu hyvin hankalassa taloudellisessa tilanteessa. Yksi avainparametri tulevalle yhteistyölle tulee minun mielestäni olemaan meidän kykymme toimia. Ulkoisten olosuhteiden vaihtelevuus, jolle meidän voimavaramme altistuvat, se saa aikaan sen, että meillä on edessämme suuria myllerryksiä ja se tulee vaatimaan meiltä entistä nopeampia reaktioita. Me voimme vain me voimme vastata tällaisiin haasteisiin yksin omaan hyvin intensiivisen dialogin ansiosta meidän kahden toimielimemme välillä ja myöskin sitä kautta, että me teemme hyvää yhteistyötä ja saavutamme nopeasti kompromisseja. Tämä on aivan erityisesti totta, jos maatalous tulee, tullaan ottamaan yhteispäätösmenettelyn piiriin. Tulevista aiheista varmaan keskustellaan tänään myöhemmin, kun Ruotsin ministeri Erlandsson tulee tänne kertomaan teille Ruotsin puheenjohtajakauden suunnitelmista. Meidän kansalaisemme ja maanviljelijämme, heillä on suuria odotuksia meidän suhteemme ja minä olen täysin vakuuttunut, siitä, että hyvä yhteistyö toimielinten välillä on täysin avainasemassa, jos me aiomme saavuttaa positiivisia tuloksia ja samanaikaisesti haluamme vastata näihin edessä oleviin haasteisiin. Haluaisin vielä lopuksi osoittaa arvostustani sille yhteistyölle, jota, joka meillä oli parlamentin kanssa ja haluaisin toivoa, toivottaa meille kaikille hyvää tulevaa yhteistyöstä Kiitoksia huomiosta. Grazie. Kiitos. Kiitos oikein paljon, hyvä Jacob. Tämä oli todella kattava esitys ja henkilökohtaisesti todellakin kiitän siitä työstä, jota Tsekki puheenjohtajakaudellaan teki. Teen tämän kaikkien kollegoideni puolesta. Ja aivan varmasti eh, Ruotsi puheenjohtajakaudellaan jatkaa Tsekin käynnistämää työtä kaikkia niitä asioita, jotka edessämme ovat. Täällä on muutamia puheenvuoropyyntöjä. Ensinnäkin Albertes, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, minäkin haluaisin ryhmäni nimissä sydämellisesti kiittää teitä Tsekin puheenjohtajakauden saavutuksista. Itse tulen naapuristanne minun alueeni, Regensburgin alue, on äh, rajanaapuri Tsekin kanssa. Äh, työ, jota, jonka teitte, oli hyvää työtä, vaikkei se helppoa ollutkaan sisäpoliittisista syistä maassanne. Sitäkin suuremmat kehut ansaitsette, kun katsotaan, mitä kaikkea olette puheenjohtajakaudellanne saaneet aikaan tarttuisin joihinkin asioihin, erityisesti tässä puheenvuorossanne. Kiitän teitä siitä, että nostitte maitokysymyksen esiin puheenvuorossanne. Keskustelimme siitä eilen myös komission jäsenen kanssa. Te käynnistitte tiettyjä toimia, mutta olisin toivonut, että interventioiden sijaan tuet olisi kohdistettu voihin ja voituotteisiin niin, että jäsenvaltiot olisivat lisänneet eläinrasvojen käyttöä. Olisi ollut parempi, että tämä voivuori olisi saatu käyttöön eikä varastoitu. Te viittasitte myös yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuuteen. No se tulee olemaan meilläkin aiheena. Luonnollisesti puhuitte myös toisesta pilarista eli epäsuotuisten alueiden tilanteesta ja pyytäisin teiltä, että myös jatkossa huolehtisitte siitä, että nämä alueet, joita esimerkiksi meillä Bayerissa on siellä raja-alueilla, vaikka kyse nyt ei olekaan vuoristoalueesta, niin kyse, ovat, kyse on erittäin epäsuotuisesta alueesta ja toivon, että tämä määritelmä todella säilyy koska muuten maataloustuotantoalueella päättyy. Viittasitte myös laatutuotteisiin ja me tiedämme, että Euroopassa, kun tehdään maailmanlaajuista vertailua, laatumme ja laatustandardimme ovat äärimmäisen, tar- äärimmäisen korkeat. Itse olen maanviljelijä ja joudun toteamaan, että tästä laadusta ei saa viljelijä sitä hintaa, jonka hän ansaitsisi. Ajatellaan vaikkapa maitotuotteiden laatua. Missään ei ole yhtä laadukkaita maitotuotteita kuin Euroopassa. Samoin meillä on äärimmäisen laadukkaita viinejä, mutta maanviljelijät ja viininviljelijät joutuvat hyväksymään aivan liian alhaiset tuottajahinnat. Tähän meidän on puututtava. Viittasitte myös tuontiin ja meidän on huolehdittava tästä. Ja pyytän teitä juuri tsekkiläisenä ministerinä huolehtimaan siitä, että muilta vaadittaisiin samoja standardeja kuin meiltä, että tuontituotteet joutuisivat yhtä tarkkaan syyniin kuin oma tuotantomme. Parlamentissa tätä aihetta käsittelin jo viime kaudella ja olen hyvin tyytyväinen siitä, että esimerkiksi lihan suhteen ette antanut periksi. Meillä on oltava ö, korkea laatu, mutta kemiallisin tuottein ö, tuotteita ei saa väärentää, väärentää näyttämään hyvältä, joten tässä on tehty jo hyvin paljon hyvää työtä. Sitten vielä avainkysymys näin lopuksi. Viittasitte siihen, että maatalousministerin neuvoston rooli tulee kasvamaan siinä vaiheessa, kun yhteispäätösmenettely astuu voimaan. Milloin näin tapahtuu? Milloin Tsekki allekirjoittaa Lissabonin sopimuksen? Ja sitten kun vielä Irlanti kysymyskin on hoidettu, niin yhteispäätösmenettely vihdoin saadaan saadaan käyntiin. Ja toivotan teille kaikkea hyvää myös tulevaisuudessa. Kiitos. Grazie Albert, il tema Kiitos Albert. Nämä olivat hyvin tärkeitä asioita. Jacob, mekin keskustelimme eilen siitä, että kaikkia turvallisuusmääräyksiä pitäisi noudattaa yhtenäisesti kaikkialla. Myös viranomaisten täytyy tästä huolehtia. Ja se, mitä odotetaan meidän maanviljelijöiltämme, niin se täytyy myöskin, sitä täytyy soveltaa myös niihin, jotka tuovat tuotteita Eurooppaan. Sitten Luis Capula Santos, Kiitoksia, puheenjohtaja. Parain ministeri, sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä haluaisin toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi ja kiittää teitä puheenvuorostanne, joka oli erittäin kattava. Samoin haluaisin heti aluksi todeta, että ymmärrämme täysin ne ongelmat, joita puheenjohtajakaudellanne oli. Tsekillähän oli tiettyjä sisäpoliittisia ongelmia ja kaikista näistä huolimatta onnistuitte hyvin ja todella kiitämme teitä tekemästänne työstä. No, Tsekkihän on pidetty euroskeptisenä. Tämä leima säilyy edelleen mutta mielestäni puheenjohtajan valtiona Tsekki todella yritti saada asioita liikkeelle. Arvoisa ministeri, Euroopan parlamentti on se toimielin, joka on kaikkein lähimpänä kansalaisiamme. Voidaan sanoa, että me olemme kansalaisten korva ja samoin kansalaisten puhetorvi. Emmekä me voi sulkea silmiämme siltä, että tilanne viime aikoina on heikentynyt ja huonontunut. Olimme kaikki pettyneitä tiettyyn tekemään tiedonantoon. Ja meillä on nyt suuria toiveita, jotka liittyvät tulevaan 7. syyskuuta ministerineuvoston kokoukseen. Mutta älkäämme katsoko taaksepäin. Voimme todeta, että voimme olla tyytyväisiä. Ja katsotaan nyt tulevaisuuteen. Mitä voimme saada aikaan? No, neuvosto kokoontuu tosiaan 7. syyskuuta. Ja miten voimme antaa panoksen sille, että tämä suuri maitosektorin kriisi vihdoinkin saadaan hoidettua? Grazie, Luis. Kiitos, Luis. Seuraavaksi puheenvuoron pyytänyt Vosivolski. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Minäkin haluaisin yhtyä kaikkiin kollegoihin ja onnitella Tsekkiä puheenjohtajakauden saavutuksista. Teillä oli hyvin paljon vaikeita asioita asialistalla ja te selvisitte niistä oikein hyvin todella erinomaisesti hoiditte suurimman osan asioista. Jotkut niistä olivat erityisen vaikeita, esimerkiksi asetus eläinten suojelusta teurastushetkellä ja oli muitakin todella kiistanalaisia asioita, joita kaudellanne käsiteltiin. Te todella selvisitte mainiosti. Minä itse olin parlamentin valmistelijana, esittelijänä tuolloin ja muistan, miten hankala keskustelu oli. Kuitenkin Tsekki puheenjohtajavaltiona selvisi oikein hyvin ja haluaisin onnitella puheenjohtajakautenne erinomaisista saavutuksista. Toivottavasti seuraava puheenjohtajakausi on yhtä onnistunut kuin teidän kautenne oli. Kiitos. Bene, se non ci sono altri... Kiitos. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Jacob Sebestalle, jotta hän voi vastata tähän asti esitettyihin kysymyksiin. Ja kiitämme edelleenkin ja vielä kerran teitä puheenjohtajakauden saavutuksista. Olkaa hyvä. <clears throat> Děkuji, děkuji Děkuji. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia kaikille puhujille näistä esitettyistä kysymyksistä. Voisin näin aluksi todeta, että kyllä me voimme olla tyytyväisiä saavutuksiimme Tsekin puheenjohtajakaudella tällä alalla, ja jotkut täällä tämän tunnustivatkin. Kuitenkin täytyy sanoa, että tämänhetkinen markkinatilanne, ennen kaikkea maidon osalta, ja ajatellen äh, tilannetta kokonaisuutena, niin emme voi olla tyytyväisiä. Tilanne on hyvin vaikea ja hyvin monimutkainen, niin kuin tässä jo totesinkin. Tämä kriisi, joka vaikuttaa merkittävällä tavalla maitoalan, pidämme tätä kriisiä erittäin tarkasti silmällä ja tarvitsemme lisää toimia ja välineitä. Ja tosiaan myös tämä varastointikysymys varast- ja interventio ostojen määräajan pidentäminen ovat ratkaisuja. Mainitsin myös tähän keskusteluun, joka käytiin talouden elvytyssuunnitelman suhteen. Tähän keskusteluun liittyen mainitsin, että meidän täytyy ottaa käyttöön kaikki rahastot ja kaikki välineet, joita meillä käytettävissämme ylipäätään on. Ja näin ollen arvostan kovasti Euroopan parlamentin roolia. tilanne markkinoilla, maitomarkkinoilla on aihe, jota komissio ja jota me olemme käsitelleet hyvin paljon, olemme olleet huolissamme ja tulemme jatkamaan asian käsittelyä niin kauan, että löydämme oikeat toimet. Nythän tilanne on huonontunut entisestään ja äh, olemme nyt kuitenkin onnistuneet, vaikka emme estämään hintojen laskuja, niin joka tapauksessa jarruttamaan sitä ja neuvostossa jatkamme luonnollisesti tilanteen seuraamista hyvin läheltä ja teemme joukon ehdotuksia toimista, Monilla jäsenvaltioilla on ajatuksia, ideoita siitä, miten sektoria voitaisiin auttaa. Herra Des mainitsi laadun parantamisen, tuotteiden laadun. Ymmärrän teitä oikein hyvin, herra Des. Itse yli 30 vuoden ajan työskentelin instituutiossa, joka huolehti juuri elintarvikkeiden laadusta ja turvallisuudesta. Ja näin ollen olen täysin samaa mieltä kanssanne siitä, että kuluttajillemme tämä on äärimmäisen tärkeä asia, elintarvikkeiden laatu sekä turvallisuus. Ja näin ollen taistelen ja työskentelen tämän asian puolesta joka päivä. Sääntöjä on kunnioitettava ja Euroopan markkinoilla olevien elintarvikkeiden on täytettävä kaikki vaatimukset. Sä puhun nyt erityisesti kolmansista maista tulevista tuotteista, sillä meidän omat viljelijämme ja tuottajammekin joutuvat täyttämään nämä hyvin tiukat vaatimukset. Täällä esitettiin kysymys, joka ehkä viittasi asiaan, jota en kovin syvällisesti tässä ensimmäisessä puheenvuorossani käsitellyt, nimittäin Lissabonin sopimus. Minä uskon, että Lissabonin sopimus hyväksytään ja ratifioidaan kaikissa jäsenvaltioissa. Ja että tämä yhteistyö, jota niin kovasti odotamme todella saadaan voimaan. Bene. Grazie ancora una volta. Kiitos vielä kerran Tsekin ministerille. Kiitos Jakub. Ja toinen lokakuuta yhteispäätös menettelyjä tehdään ja me kaikki tässä valiokunnassa sitä todellakin toivomme ja edistämme. Nyt tässä kohtaa sanon ministerille näkemiin ja muistutan myös teille kaikille jäsenille, että hetken päästä aloitamme äänestykset. Toivon, että teillä on äänestyskortit ja nyt minuutti, että voin hyvästellä ministerin, minkä jälkeen sitten jatkamme työskentelyä.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 meidän pitäisi äänestää yksinkertaistetusta menettelystä. Se liittyy voin ja rasvattoman maitojauheen interventiojaksoihin. Ja kuten koordinaattoreillekin jo totesin aamulla, ja kun eilenkin moneen kertaan komission jäsenelle Marian Vischer-Boolille korostettiin, me kaikki tässä valiokunnassa olemme todenneet, että jotakin täytyisi tehdä enemmän Maitosektori on todella syvässä kriisissä ja tämän vuoksi tänä aamunakin keskustelimme ajatuksesta, tästä myös äänestämme myöhemmin, nimittäin siitä, että täysistunnossa Strasbourgissa kaikki ryhmät voisivat esittää ehdotuksia maitoalasta ja lisäksi esitettäisiin kysymys maitoalan kriisistä – ja niin, että sitä myöskin 7. syyskuuta käsiteltäisiin ja sen jälkeen sitten Strasbourgin täysistunnossa me esittäisimme kysymyksemme, suullisen kysymyksemme komissiolle ja sitten ryhmät voivat laatia asiaan liittyviä päätöslauselmaesityksiä. Me kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että välittömästi on vahva signaali välitettävä eteenpäin niin, että ymmärrettäisiin se, että tämä valiokunta haluaa todellakin korostaa erilaisia valintoja. Ja ennen kuin siis yhteispäätösmenettely otetaan käyttöön, tietysti riippuen siitä, mitä Irlannin kansanäänestyksessä tapahtuu, ja ennen kuin nyt annan puheenvuoron Luis Kapula Santosille, joka haluaa esittää suullisen tarkistuksen, niin tänä aamuna koordinaattorit korostivat sitä, että meillä täytyy olla varmuus siitä, että kaikille teille sopii se, että me keskustelemme tämän asian osalta äh, tästä tarkistuksesta niin, että kun Tsekki, Tsekki teki päätöksen, joka sitten kumottiin, niin tämän tarkistuksen sisältö, Luis Kapula Santoksen tarkistuksen sisältö, minusta on tärkeää todeta se tässä. Kyse on todella vahvasta signaalista viestistä komissiolle, mutta myöskin neuvostolle, ja minä siksi toivonkin, että kaikille teille sopisi se, niin kuin tänä aamuna koordinaattorit sopivat keskenään, niin kukaan ei vastustaisi tätä ajatusta. Kuitenkin tehtävänäni on kysyä, vastustaako joku jotakin asiaa liittyen tähän menettelyyn. Jos kukaan ei vastusta, niin annan sitten puheenvuoron Luis Kapula Santosille. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tosiaan olen tehnyt ehdotuksen ja tarkoituksena on ikään kuin, no mehän tästä jo sovimmekin, ikään kuin jatkaa, mitä olimme jo sanoneet. Kyse on tässä todella selkeästä signaalista Euroopan parlamentilta ja me osoitamme, että olemme hyvin lähellä tätä alaa ja haluamme toimia, haluamme tehdä kaikkemme taistelussamme kriisiä vastaan. Ja näin ollen haluamme laajentaa interventiomekanismia koskemaan myös juustoa, koska komissiohan esitti vain voita. Kiitän kollegoja tuestanne. Jos yhdelläkään on jotain vastalauseita, niin tästä ei voida äänestää. L'onorevole Silvestri ha chiesto di parlare? Onko Silvestri pyytänyt puheenvuoro ilmeisesti. Tosi. Niin, no siis käydäänkö tästä nyt keskustelua? No jos ei ole keskustelua, niin ei sitten. Jos kaikki, kaikille sopii, niin menemme suoraan äänestyksiin. Ja minä kysynkin nyt, että sopiiko kaikille tämä tarkistus? Onko vastalauseita? Äänestääkö joku sitä vastaan? Oletteko nyt äänestäneet? Ja äänestääkö joku mahdollisesti tyhjää? Tämä ei ole koneäänestys. Eli nyt tämä on siis hyväksytty. Kiitän koko valiokuntaa siitä. Sitten menemme eteenpäin. Ei välttämättä tarvita koneellista äänestystä. Tarpeen on vain kertoa, mikä tuo tulos oli. Kuka äänestää puolesta, tämän tarkistuksen puolesta? Teidän täytyy nyt nostaa siis kätenne ylös. Hienoa. Kuka on vastaan tätä tarkistusta? Hienoa. Onko kuka äänestää tyhjää? No niin, Eli nyt voimme katsoa tämän hyväksytyksi. Cioè, è approvato come emendamento. Eli tämä on nyt siis lainsäädännöllinen muutos tai tarkistus. Adesso, naturalmente, approvato l'emendamento, dobbiamo votare. Eli nyt kun tämä tarkistus on hyväksytty, niin sitten meidän täytyy vielä äänestää maitoa ja voita koskevasta lainsäädäntö lainsäädäntökohdasta. Kuka kannattaa sitä puolesta vastaan? Tyhjää. No niin, eli nyt siis yksimielisesti hyväksyimme sen, että in, voin ja maitojauheen osalta interventiojaksoa pidennetään ja tähän lisättiin myöskin suullinen tarkistus, että tätä menettelyä sovelletaan myöskin juustoihin. Kiitos. Sitten menemme eteenpäin. Imparerò essere più veloce, però. <laughs> Yritän toimia jatkossa hieman nopeammin. Sitten toinen äänestys. Viljelijöille yhteisen maatalouspolitiikan mukaisesti maksettavien suorien tukien järjestelmä. Kyse on myöskin yksinkertaisesta menettelystä. Tähän tiedätte, että tämä asia on todella tekninen. Tämä liittyy talousarvioon. Ja edellisessä kokouksessa me päätimme soveltaa yksinkertaistettua menettelyä tässä asiassa, niin kuin 40, 46 artiklan yksi kohdassa sanotaan. Vastustaako joku tätä päätöstä? Jos vastustusta ei ole, niin sitten mietintö on hyväksytty. Selvä. Seuraavaksi sitten vähän pidempään äänestykseen. Tämä liittyy talousarviokysymyksiin. 2010 talousarvio, kolmas pääluokka. Ja ennen kuin aloitamme äänestykset, ehdottaisin, että äänestämme yhtenä ryhmänä kaikista sellaisista tarkistuksista, joilla palautetaan alustavan talousarvion määrärahat. Kyse on siis eh, sitä edellisestä talousarvioversiosta. Ja tietysti sillä edellytyksellä, että tarkistukset aina koskevat yhtä tiettyä eh, budjettikohtaa. Haluaako Rova Jekle käyttää vielä puheenvuoron ennen äänestystä? Ei. Selvä. Jos siis kaikille sopii, niin menemme äänestyksiin ja äänestämme yhtenä ryhmänä kaikista sellaisista tarkistuksista, jotka palauttavat alustavan talousarvioesityksen ja käytämme nyt koneäänestystä tässä. Aloitamme vast- puolesta vastaan tyhjää koneäänestys Aspettate che si attivi la macchina. Täytyy odottaa, että tämä saadaan tämä kone nyt käyntiin. Miten tämä toimii? Miten äänestetään? Äänestys alkaa. Äänestämme. Äänestys on päättynyt. 33 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä. Hyväksytty. Hyvä. Adesso procediamo con i voti sui singoli e... Ja nyt sitten yksittäiset tarkistukset. Me hyväksyimme tuon yhtenä ryhmänä äänestyksen ja nyt sitten äänestyksen yksittäisistä tarkistuksista. Abbiamo dei problemi tecnici sulla macchina, come avete Meillä on teknisiä ongelmia tämän laitteen kanssa, ja jos tämä laite ei nyt tästä tokene, niin meidän täytyy sitten äänestää kättä nostamalla. Allora, iniziamo i voti per i singoli emendamenti. Nyt siis yksittäiset tarkistukset. Ja meidän täytyy äänestää kättä nostamalla, koska meillä on ongelma eh, joko tämän laitteen kanssa tai sitten sen suhteen, että kaikki kollegat eivät vielä tunne tätä äänestysmenettelyä. Nyt siis jatkamme nostamalla kättä. 52-52 on ensimmäinen tarkistus. 52-52. 5252. Foll haluaa käyttää puheenvuoron. Haluaisin pyytää kohtakohdalta tai erillistä äänestystä tästä tarkistuksesta, koska tässä tämä liittyy palautuksiin e, liittyen eri tuotteisiin. Me haluamme erilliset äänestykset kahdesta ensimmäisestä tarkistuksesta, kahdesta ensimmäisestä rivistä ja sitten muut tarkistukset voidaan ottaa yhtenä ryhmänä. Okay. No aivan totta, Stefan. Minä juuri sanoin, että erilliset äänestykset. Emme siis äänestä äh, pelkä, tästä koko tarkistuksesta kerralla, vaan nämä eri tuotteet otetaan aina erikseen. Kyse oli vientitukien palauttamisesta poistamisesta viljatuotteiden osalta. Eli ensimmäinen vientitukien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 ja tyhjää. Tämä on hylätty. Ja sitten toinen osa. Eli pientitukien poistaminen muiden tuotteiden osalta puolesta. Vastaan. tyhjää. Tarkistus on hylätty. 5252 tarkistuksesta hylättiin siis molemmat kohdat. Adesso procediamo al... Sitten sitten tarkistus 5201. 5201. Viisi kaksi nolla yksi. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus 5201 hyväksytty. Sitten tarkistus 5283 puolesta. Vastaan. tyhjää. Tarkistus on hylätty. Sitten 5271 puolesta. Vastaan. Tyhjää.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 Vihreät haluavat käyttää ilmeisesti puheenvuoron tässä. Martin. voimme hyväksyä sen, että nämä varat menevät interventioihin. if there is uh, somebody against to vote on this oral amendment, and if nobody is against, then we vote Um, Devo chiedervi se c'è qualcuno. Ja nyt kysyn, että vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Jos joku vastustaa tätä suullista tarkistusta, niin äänestämme tästä Kyse nyt suullisesta tarkistuksesta. Jos sopii, niin voimme mennä äänestykseen. Äänestämme. 5327 ilman tätä Martinin esittämää kohtaa puolesta. E Vastaan. Tämä on siis hylätty. Adesso andiamo al voto. Sitten tarkistus 5277. 5277 puolesta. Vastaan. tyhjää. Tarkistus hylätty. Seuraavaksi tarkistus 5258. 5258 puolesta. Chi è contrario? Vastaan tyhjää. Tarkistus hylätty. Tarkistus 5205 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistus hyväksytty. Sitten 5319 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistus hyväksytty. Emendamento... Tarkistus 5318 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistus hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 5209 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistus hyväksytty. Tarkistus 5210 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 5275 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistus hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 5260 puolesta. Chi è contrario? Vastaan. tyhjää. Tarkistus hylätty. Tarkistus 5281. Tupakka puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 54 has been withdrawn, but just 52 no, eh, Tarkistus 5284 on peruutettu, joten sitten 5293. 5293 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 5272 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5273 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kyllä me vielä loppuun pääsemme. 5287 koulumaito

Chi si astiene? Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus siis hyväksytty. 5317. Ei, tämä hyväksyttiinkin jo. Seuraavaksi 5328. 5328. Otetaan huomioon vain nuo huomiot puolesta Chi è contrario? Vastaan. Chi si astiene? Tyhjää. Hyväksy, hylätty. Emendamento 50. Tarkistus 5288. Suullinen tarkistus vihreiltä. Joten meidän kaikkien täytyy olla tästä yhtä mieltä. Niin, Martin on pyytänyt puheenvuoroa. Haluaisimme täydentää tätä ehdotusta. Luen tämän nyt englanniksi. Supply management organized by producer organizations so as allowed the sector to establish a sustainable balance between supply and demand. Kysyntä ja tarjonta saatava tasapainoon, siitä oli kyse. Allora, eh, metto ai voti l'emendamento. Äänestämme tästä tarkistuksesta. Ai, Diego on pyytänyt puheenvuoroa. Ole hyvä. Ja eh, Jegle, anteeksi. Kiitos puheenjohtaja. Tästä tosiaan keskusteltiin pitkään, mutta mutta tämä osuuskunta sana tästä puuttuu. Jos se voidaan ottaa mukaan, niin sitten voimme tämän suullisen tarkistuksen hyväksyä. Eli siis tuottajajärjestöt sekä tuottajaosuuskunnat. Molemmat sanat tässä mukana. Eh, la nostra relatrice dice di includere Esittelijä haluaisi, että myös osuuskunnat otetaan tähän mukaan. Ja jos osuuskunnat otetaan mukaan, niin sitten kannatamme tätä. Käykö nyt tällä korjauksella muutettuna äänestämme tästä 8. Sopiiko kaikille? Puolesta. Vastaan. Tyhjää. 5288 on hyväksytty. Emendamento 5. Tarkistus 5326. Vain ensimmäisestä osasta äänestetään. 5326. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistus hylätty. 5289. Andiamo all'emendamento... You don't have... It doesn't work for you? No. Eikö teillä nyt joku siellä toimi? Now works? Okay. Nyt kaikki ilmeisesti toimii. Hyvä. Sitten tarkistus 5289. Myynnin edistäminen puolesta vastaan, tyhjää, tarkistus hyväksytty. 5290 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistus hyväksytty. 5216 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 puolesta vastaan. Siis puolesta 5251 vastaan. Tarkistus hyväksytty. 5217 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5218 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5253 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten tarkistus 5254 puolesta Chi è contrario? Vastaan. Tarkistus hylätty. 5, 2, 6, 7 puolesta. Vastaan. tyhjää. Tarkistus hyväksytty. 5255 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5311 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Viisi kolme yksi kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5313 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5314 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5280 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5263 5263 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5279 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5278 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5264 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5269. Kohta kohdalta äänestys. 5261. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. tyhjää. Hylätty. Toinen osa 5261 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 5315 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5269 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5221 puolesta vastaan hyväksytty. Viisi, kaksi, kuusi, kuusi. Viisi, kaksi, kuusi, kuusi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5329 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5291 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5249 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Emendamento 5262. 5262. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 5268. 5268 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Viisi, kaksi, seitsemän, neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja viimeinen tarkistus, olemme päässeet loppuun, eli 5, 2, 3, 1 puolesta. Oh, se onkin jo mukana näissä edellisissä äänestyksissä, joten olemme päässeet loppuun. Uh, before we come to the presentation. This one. This one we'll make later. Allora, prima di dare il via alla presentazione... Ennen kuin annamme tutkimuksen esittelijöille puheenvuoron, niin viimeinen äänestys vielä siis kohdasta 14. Meidän täytyy äänestää suullisesta kysymyksestä ilman keskustelua, siis josta keskustellaan 115 artikla aiheena Lypsykarjaalan kriisi. Tästä puhuimme jo koordinaattoreidenkin kokouksissa ja tänäänkin olemme tähän useaan otteeseen viitanneet. Eli on mahdollisuus siis mennä täysistuntoon ja keskustella maitoalan tilanteesta. Ja minä pyytäisin tai pyydän kaikilta ryhmien puheenjohtajilta eh, mahdollisuutta laatia tästä esityksen täysistuntoon, koska kuitenkaan ei ole mahdollista, ei ole riittävästi aikaa tehdä valiokunnan päätöslauselmaesitystä, niin pyydämme tai ehdotamme, että kaikki ryhmät tekisivät tahollaan päätöslauselmaesitykset täysistuntoon. Ja uskoakseni kaikki kannattavat tällaista ehdotusta, ja jos kukaan ei vastusta, niin tämä ehdotus katsotaan hyväksytyksi. Joten kehotan siis kaikkia ryhmiä laatimaan Strasbourgin täysistunnon tästä päätöslautelman esitykset. Nyt kun olemme päässeet läpi nämä kaikki äänestykset, niin eh, saamme seurata esittelyä tutkimuksesta, joka koskee EUn lihakarja-alan kohonneita käyttökustannuksia ja niiden vaikutuksia. Paikalla on Philippe Coteau ja Rova Anne Mote sekä senior äh, herra Host jotka esittelevät tämän tutkimuksen lihakarja-alan käyttökustannusten nousun vaikutuksista EU:ssa. Ja annan teille välittömästi puheenvuoron. Suurkiitokset puheenjohtaja. Tämä tutkimus tehtiin tilaustyönä Euroopan parlamentille edellisellä vaalikaudella valiokunta tilasi tällaisen tutkimuksen ja tarkoituksena oli analysoida äh, tilannetta, kun markkinahinnat nousivat eri tuotteiden kohdalla. Tarkoituksena oli analysoida näiden äh, hinnannousujen vaikutuksia kasvatusjärjestelmiin Euroopassa. Myöskin äh, hieman määrällisesti määritellä tätä kriisiä ja tietenkin ehdottaa myöskin sitten mahdollisia toimenpiteitä. Se keino, jota tässä käytettiin, oli keskittyä vuosiin 2004-2008. 2004-2006 tilanne oli suht tasainen, mutta 2008-2007 silloin hinnat räjähtivät pilviin ja me myöskin teimme sen valinnan, että me keskityimme tyypillisiin tiloihin. Olisimme halunneet käyttää kirjanpidon tietoverkkoa hyväksemme, mutta sieltä ei löytynyt kuitenkaan tietoa vuosille 2007-2008. Ja kun otettiin rajalliset voimavarat huomioon, me päätimme keskittyä tiettyihin maihin naudan kohdalla Ranska, Saksa, Italia, Iso-Britannia, lampaan kohdalla Ranska, Irlanti, Iso-Britannia, sianlihan kohdalla Ranska, Saksa, Hollanti ja Puola ja siipikarjan kohdalla Ranska, Hollanti ja Puola. Lisäksi, ja tämä on tärkeää painottaa tässä alussa, tässä aliarvioidaan vaihtokurssien vaikutusta heilahtelut ovat olleet huomattavia esimerkiksi Ison-Britannian punnan ja Puolan sotin välillä. Sitten täytyy ottaa huomioon myöskin todelliset toimintakustannukset, esimerkiksi rehuviljan käyttö karjatiloilla. Ja sitten täytyy ottaa huomioon myöskin äh, tekijöiden kustannukset, äh, siis maa, äh, työvoima ja myöskin perheen sisällä tehtävä työ, jota on aina hyvin hankala arvioida. Tällä kalvolla näette tämän tiimin, joka osallistui tutkimuksen tekemiseen 11 asiantuntijaa kahdeksasta eri järjestöstä, viidestä eri maasta. Tässä näette heidät, heidän nimensä. Täällä on edustajia Hollannin yliopistosta ja myöskin kasvatuslaitoksesta, jonka päämaja on Ranskassa. Ensin muutama sana hintojen noususta. Tältä kalvolta näette sen, että aivan erityisesti viljan hinta, ohra, vehnä, maissi on ollut aika lailla vakaa vuoteen 2006 saakka ja sitten hinta lähti nousuun ja vuonna 2008 se saavutti huippunsa, kun taas soija oli jo, soijan kohdalla oli nähty vuonna 2004 jo tällaisia hintahuippuja. Lisäksi nämä hinnat, aivan erityisesti maisin ja sojan kohdalla, ne ovat yhteydessä energian hintoihin. Tässä näette pisteviivana raakaöljyn hinta. Se lähti nousuun vuonna 2000 ja uudestaan vuonna 2004 ja niillä on ollut jälkikäteisvaikutus viljan hintoihin. Lisäksi tarvittavien raaka-aineiden hinnat myöskin ovat olleet hyvin heilahtelevaisia ja tämä heilahtelu on kasvanut. Se on hyvin suhdannesidonnaista ollut aina. Minkälaisia vaikutuksia tällä sitten on ollut rehujen hintaan? Tässä näette esimerkkinä eh, lihotusrehujen hinnat Ranskassa – vuonna 80, 80-luvun alussa ja yhdeksänkymmentä luvun lopussa silloin hinnat alenivat, rehujen hinnat äh, alenivat äh, sikatiloilla. Ja 2006 hinnat oli vakaita ja sen jälkeen hinnat ampuivat nousuun ja nousu oli korkeampi kuin koskaan aikaisemmin. Voitaisiin todeta, että eh, hinnan nousua nähtiin vain tietyissä maissa, mutta tämä ei ole totta, koska kun tarkastellaan eh, sikalihotustilojen tilannetta eri eh, maissa, niin tilanne on hyvin samanlainen maasta toiseen. Sitten mitä tulee energian hintaan, niillä on ollut suoranainen vaikutus rehujen käyttöön kasvatustiloilla, mutta tuotantopanoksiin myöskin ja ne ovat sidoksissa äh, energiahintoihin, mutta myöskin kasvinsuojeluaineet ovat olleet sidoksissa näihin lannoitteet, niiden hinta ei ole äh, laskenut silloin, kun energian hinta laski, vaan ne pysyvät äh, vakaina vuoden 2009 alkuvuonna, kun taas sitten öljyn hinta oli jo lähtenyt laskuun loppuvuonna 2008. Nyt keskityn sitten hetken aikaa äh, nautatiloihin ja sitten kollegani puhuu siipikarjatiloista ja sikatiloista. Nautasektori Euroopassa on hyvin monimutkainen, paljon monimutkaisempi kuin muualla maailmassa sen takia, että naudanliha Euroopassa tulee, kaksi kolmasosaa siitä tulee maitosektorilta. On selvää, että me emme voi tarkastella, mitä maitotiloilla tapahtuu. Se ei ollut tutkimuksen aihe. Ja kuitenkin lihaa tuotetaan näillä maitotiloilla huomattava määrä ja on aika lailla hankala erottaa tämä maitotuotteista. Toisin sanoen me keskityimme sitten niille, niihin tiloihin, jotka nimenomaan erikoistuvat äh, naudanlihan tuotantoon, jossa esimerkiksi kasvatetaan äh, hiehoja ja härkiä on paljon tiloja, jotka ovat emolehmätiloja, samanaikaisesti ovat myöskin lihotustiloja. Sieltä löytyy esimerkiksi hiehoja ja härkiä. No tämä kaavio on hieman monimutkaisen näköinen, mutta yksityiskohdat löytyvät tuosta kokonaiskertomuksesta, mutta tämä kalvo osoittaa, että tuotantokustannukset yhtäältä ovat hyvin eriäväisiä riippuen maasta ja järjestelmästä. Hinta vaihtelee kolmesta ja puolesta eurosta neljään euroon neljänkymmenen senttiin vuonna 2007 riippuen järjestelmästä. Eli erot ovat huomattavia, mutta voidaan myöskin huomata, että tämä hinta koostuu eri ainoksista. Rehut ovat tässä keltaisella ja niiden osuus on 825 prosenttia kokonaiskustannuksesta. Ja lisäksi tästä tulee huomata se, että nämä toimintakustannukset, enkä puhu tässä tekijöihin liittyvistä kustannuksista, nämä ainoat toimintakustannukset ovat korkeampia kuin kasvatustuotteet vuonna 2007. Ja tämä tarkoittaa sitä, että vuosi seitsemän oli naudan lihotustiloille huono vuosi kautta Euroopan. Sitten kun tarkastellaan kehitystä vuosien 2005 ja 2008 välillä ainoastaan toimintakustannusten taholta ja jätetään loppulihoitusta odottavat tilat ulkopuolella, niin Kustannukset ovat nousseet 9, yhdeksän ja 38 prosentin välillä, mutta tietenkin hinnankorotukset ovat olleet korkeampia niissä maissa, joissa ostetaan karjaa vähemmän niillä tiloilla, jossa tuotetaan tätä karjaa itse. Lisäksi kun tarkastellaan ei ainoastaan näitä loppulihoitustiloja, voidaan huomata, että että tässä on kurottu tätä kuilua umpeen lihotustilojen siivellä. Jos me tarkastelemme näitä emolehmätiloja, niin silloin erot ovat vieläkin huomattavampia emolehmätilojen kohdalla, kun jos niitä verrataan lihotustiloihin. Hinnat vaihtelevat puolestatoista euro, eurosta per kilo kolmeen kiloon saakka, eli kaksinkertaisesti. Rehukustannukset ovat paljon alhaisempia luonnollisestikin, mutta kiinteät kustannukset, eh, siis työn kustannukset, ovat paljon korkeampia näillä tiloilla kiloa kohden. Ja lisäksi marginaalit näillä emolehmätiloilla ovat hyvin pitkälti sidonnaisia tuotantoon sidotusta tuesta. ja myöskin muista tuista, joita esimerkiksi annetaan luomutuotantoon Saksassa. Sitten kun tarkastelemme sitä, mitä tapahtuu muissa maissa – Tällä kalvolla näette tuloksia kansainvälisestä paneelista, jota johtaa saksalainen yliopisto Keelissä. Ja tämä äh, yliopisto on suorittanut valiovertailun ja tässä on verrattu irlantilaista äh, järjestelmää, espanjalaista järjestelmää, jossa kasvatetaan 790 hiehoa ja sitten on kolme muuta kansainvälistä järjestelmää, brasilialainen, australialainen ja kanadalainen järjestelmä. Ja voidaan todeta, että tuotantokustannukset Espanjassa ja Irlannissa, niitä voidaan verrata toisiinsa ja sama tilanne oli näiden edellisten neljän maiden kohdalla, mutta kun taas verrataan kustannuksiin Brasiliassa ja Kanadassa, niin siellä kustannukset ovat paljon alhaisempia, jopa kaksi kolminkertaisesti alhaisempia verrattuna eurooppalaisiin kustannuksiin kustannuksiin. Nimenomaan tässä on kysymys rehukustannuksista ja työhön liittyvistä kustannuksista, jotka siellä ovat alhaisempia kun puhutaan vuodesta 2007, niin täytyy myöskin todeta, että kun katsotaan tekijäkustannukset näissä maissa, jopa Brasiliassa ja Kanadassa, niin nämäkään tilat eivät tuotantokustannuksia saaneet katettua tuona vuonna. Sitten mitä tulee tähän nauta sektoriin. Nyt niin me olemme eh, luoneet kaikenlaisia skenaarioita yhteistyössä VTOn kanssa. Eh, VTOssahan solmittiin sopimus joulukuussa 2008 ja luotiin eh, sellaisia skenaarioita, joissa alennusta olisi 25 prosenttia vuonna 2013. Ja on todettu, että nautasektorilla, jos sopimus syntyisi, niin hinnat voisivat alentua 23 prosentilla ja tuolloin melkeinpä kaikki järjestelmät olisivat riippuvaisia VTOn sopimuksesta. Olisi osviittahintoja, joihin sitten kohdistuisi tullitariffien alennuksia – Tämä pätee aivan erityisesti lihotustiloihin, joiden kohdalla tilanne on paljon vakavampi. Emolehmätilat kärsisivät hieman vähemmän, mutta hinnat sielläkin alenesivat ja on mahdollista, että lihotustilat, jotka kärsisivät enemmän, niin sitten seuraamukset siirtyisivät näistä näille toisille tiloille. aivan erityisesti saksalaiset järjestelmät olisivat miinuksen puolella jopa ilman tätä VTOn sopimusta. Nämä ovat hyvin riippuvaisia lihotushinnoista ja niillä on hyvin vähän joustavuutta. Kyseessä on tuotantojärjestelmät, joita ei kovinkaan pitkälti voi sopeuttaa olemassa oleviin olosuhteisiin italialaiset ja espanjalaiset järjestelmät, niissä kohdistetaan järjestelmä sillä tavalla, että äh, lihasta saadaan parempi hinta. Esimerkiksi mm, nuori härkä, sen liha Italiassa tai Espanjassa emolehmätiloilla, niillä on enemmän liikkumavaraa, mitä tulee näihin tuotantohintoihin ja työn kustannuksiin, mutta tässä täytyy painottaa sitä, että nämä tilat ovat hyvin herkkiä sitten, mitä tulee tuotantopanoksen hintoihin. Sitten mitä tulee, sitten siirrytään lammassektorille. Tämän me kävimme jo esittelemässä edellisellä vaalikaudella – ja on totta, että tämä on sellainen sektori, jolla on viimeiset 20 vuotta oltu kriisissä kaikista eniten kaikista näistä eläinsektoreista, koska 18 vuodessa tuotanto on vähentänyt, tai näiden tilojen määrä on vähentynyt 21 prosentilla, ja viimeisen kahden vuoden aikana vähennys on ollut 4 prosenttia 27 maassa, ja kuitenkin Kyseessä on kasvatus, jolla on suuri merkitys maaseudun kehittämisen ja ympäristön kannalta koska 69-88 prosenttia näistä lampaista kasvatetaan epäsuotuisilla alueilla. Meillä on kuitenkin kaksi hyvin erityyppistä tapaa. Etelässä kasvatus tähtää maidon tuotantoon ja pohjoisessa siellä keskitytään lihantuotantoon tuotantoon ja tällöin eläimet painavat yli 13 kiloa. Ja sitten tältä väliltä löytyy maitotuotantoon käytettäviä eläimiä. Me keskityimme ainoastaan näihin lihatiloihin Irlannissa, Isossa Britanniassa ja Ranskassa ja huomasimme, että toimintakustannukset Irlannissa ja Isossa Britanniassa, jossa on käytössä laidunjärjestelmä, siellä laidunnetaan. Ja nämä kustannukset ovat melkeinpä puolet alhaisempia kuin Ranskassa. Ja aivan erityisesti tässä näette sinisellä nämä tiivisterehun kustannukset, ja ne ovat täysin erilaisia, jos näitä verrataan muihin maihin. Muut kustannukset ovat suht samanlaisia lukuun ottamatta tätä laidunjärjestelmää – johon liittyy muita huomattavia kustannuksia. Mutta sitten kun katsotaan marginaalia per eläin, niin maasta toiseen huomataan, että marginaali on hyvin pieni ja ne ovat hyvin samanlaisia, jos niitä verrataan toisiinsa, koska lampaan myyntihinta, ranskalaisen lampaan myyntihinta Ranskassa on korkeampi kuin lampaan myyntihinta esimerkiksi Irlannissa tai Isossa Britanniassa. Miten nämä ovat sitten reagoineet äh, hintojen nousuun? No, äh, tiivisterehun käyttöä on vähennetty, laiduntamista on lisätty ja Ranskassa on huomattu, että siellä nimenomaan tukeudutaan laiduntamiseen ja nämä tilat ovatkin pärjänneet parhaiten. Mitä sitten tulevaisuudessa näille sektoreille voidaan odottaa Euroopassa? No Ranska Ranskassa meillä on taipumuksena ajatella siihen malliin, että tässä on tehty aliarviointia, on tehty päätös, jossa on painotettu on jaettu uudelleen määrärahoja aivan erityisesti mitä tulee viljoihin ja näin on sitten lampaan tuotantoon saatu enemmän rahaa ja se antaa hieman enemmän happea tälle alalle. lammastilat ovat aivan erityisen herkkiä, jos hinnat alenevat. Ja jos VTOssa saadaan sopimus aikaan, niin sillä olisi vähemmän vaikutusta lammastiloihin kuin naudastiloihin, mutta jonkinlainen vaikutus kuitenkin olisi olemassa. Ja sitten laiduntamiseen perustuvat tilat ovat, ne sietävät paremmin näitä hintaheilahteluja, mutta nämä ovat myöskin niissä, joissa tuloerot ovat suurimpia Eli eh, tavallaan tässä järjestelmässä on sekä parhaimpia esimerkkejä että huonoimpia esimerkkejä ja täytyy tehdä paljon työtä, jotta tuotantoa saadaan kasvatettua tällä alalla. Näissä myöskin työn kustannukset eh, ovat huomattavia näistä. Me olemme tehneet eh, suosituksia. No niin, ja nyt ehkä sitten kollegani jatkaa. I would like to make some remarks on poultry meat production. Nyt haluaisin hieman puhua vielä broilerituotannosta. Kuten tiedätte, niin tämä voi olla siis siipikarjatuotanto voi olla broilerituotantoa. Puhun nyt vain broilerista. Tämä on kansainvälinen vertailu vuoden 2007 tietojen perusteella ja tästä kuvasta näemme vasemmalla on eu maat, Alankomaat, Saksa, Ranska, UK, Puola. Ne ovat pääasialliset tuottajat eikä niiden välillä EU-ssa siis ole juurikaan eroja tuotantokustannuksissa. Ja haluaisin korostaa sitä, että erot oikealla näkyvien maiden välillä, siellä on USA, Brasilia, Taimaa, ne ovat kaikki maailmanlaajuisia päätuottajia, niin niissä tuotantokustannukset EU:hun verrattuna ovat todella paljon pienemmät, jopa 40 prosenttia alhaisemmat, etenkin Brasiliassa ja Yhdysvalloissa. Jos katsotaan prosessikustannukset ja muut kustannukset, eh, niin silloin nämä erot olisivat vieläkin suurimpia. Miksi sitten tällaiset maat tuottavat halvalla, niin kuin Brasilia? No se johtuu siitä, että siellä on rehuja helposti saatavilla, kuten soijapapuja, ilmasto on hyvä, olosuhteet ovat suotuisat, myöskin työvoima on edullista verrattuna EU-hun. Ja haluaisin myöskin korostaa EU-hun verrattuna sitä, että näissä maissa sääntelyä on vähemmän ympäristön ja elintarviketurvallisuuden alalla, joten näiden maiden tuotantokustannukset ovat paljon alhaisemmat EU-hun verrattuna. Sitten vielä tuloista. Tässä nyt on Ranskan ja Alankomaiden tilanne. Ja näiden maiden tuotantojärjestelmissä on suuria eroja. Ranskalaiset yritykset ja maanviljelijät toteuttavat integroitua järjestelmää, on sopimustiloja, eli kaikki nämä asiat on e- e- eri järjestelmin integroitu ja se on erilainen menetelmä kuin Alankomaissa ja Puolassa. Sininen linja kuvastaa tuloja Alankomaissa ja 2008 tuloja ei ollut. Ja sitten taas Ranskan tilanne on ollut punaisen viivan mukaan paljon tasaisempi, noin 30, 20 000, 30 000 euroa vuodessa. Joten keskimäärin melko matalat ovat tulot olleet näissä kahdessa maassa viime vuosina. Seuraavasta kuvasta nähdään, millaista kilpailu Brasilian kanssa on. Brasilia on maailmanlaajuisesti suurin broilerin viejä. Vasemmalla on EUn tilanne ennen kaikkea rintapalojen osalta ja brasilialaiset tuovat puoleen hintaan samoja tuotteita EU:hun, Kuitenkin on tuontitulleja, ne ovat korkeita jos haluaa tuoda näitä tuotteita EU-hun, mutta siltikin kilpailua on hyvin paljon huolimatta äh, näiden tariffien suuresta tasosta. Näistäkin huolimatta kilpailua Brasilian kanssa jatkuvasti olisi. Ja nyt on VTO-sopimus. Ja jos se jos tällainen sopimus perustuisi joulukuun 2008 ehdotuksiin, niin eh, tuonti vielä enemmänkin lisääntyisi juuri näistä halpamaista. Eh, sitten eri tuotantojärjestelmien välisiä eroja. Eh, esimerkiksi integroidun ja ei-integroidun järjestelmän erot. Integroidussa järjestelmässä tulot maanviljelijälle tai karjantuot kasvattajalle ovat hieman tasaisemmat myöskin mark- markkinoilta tuleviin signaaleihin on mahdollista reagoida nopeammin. Ei-integreidussa järjestelmässä, kuten Alankomaissa ja Puolassa, karjankasvattajat ovat enemmän riippuvaisia eri asioista ja on enemmän riskejä ja reagoinnit tapahtuvat hitaammin. Sitten normaali broilerituotanto ja sitten korkealaatuinen tuotanto, kuten Lapelle Ranskassa – alhaiset hinnat alha, myös kuluttajille, mutta on myös hyvin paljon kansainvälistä kilpailua. Ja sitten korkealaatuisten tuotteiden osalta tietysti tuotantokustannukset ovat suurempia, hyvinkin paljon suurempia. Ja myöskin rehujen korkea hinta vaikuttaa näihin tiloihin, kuten herra Puto kertoi, että rehujen hinta on kovasti noussut, joten korkealaatuisille tuotteille tämä aika, nämä ajat ovat olleet hyvin hankalia. Tuotantokustannukset ovat todellakin kaksinkertaistuneet. Joten pitäisi saada parempia tuloja korkealaatuisille tuotteille, mutta se edellyttäisi sitä, että markkinat kasvaisivat ja kuluttajat saataisiin vakuuttuneiksi siitä, että korkealaatuisia tuotteita todella Euroopassa tehdään. Seuraavaksi puhun sianlihan tuotannosta. Teimme tämän osalta samanlaisen vertailun Eli tuotantokustannuksia verrattiin Ranskassa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa. Ne ovat pääasiallisia tuottajia EU:ssa ja samat johtopäätökset kuin siipikarjanlihan ja naudanlihan osalta. Eli EU:ssa EUn sisäisesti tuotantokustannukset ovat melko lailla samalla tasolla. Tähän myöskin otettiin mukaan Tanska. Ja oikealla tässä kuvassa näkyvät myöskin Yhdysvaltain ja Brasilian tuotantokustannukset ja ne ovat todellakin 30-40 prosenttia alhaisemmat. Ja tähän on aivan samat selitykset, nimittäin alhaisemmat työvoimakustannukset, rehujen hinnat ja sääntely on vähemmän. Sitten sikatilojen tulojen tilanteesta. Tässä vasemmalla Ranska ja Alankomaat, Ranska vasemmalla, Alankomaat oikealla. Ja tässä todella nähdään tämä sykli. Sikatilat tunnetaan siitä, että siellä on hyvin suuriakin heilahteluja tulotilanteessa. Ja ensi vuonna todennäköisesti mennään jo negatiivisen puolelle, pakkasen puolelle. Tässä, näissä maissa todella tällä alalla on suuria vaihteluita. Ja tulot eivät riitä, jos on 30 000 euroa, niin se ei riitä laajentamaan tiloja ja soveltamaan uusia asetuksia. Ja seuraavalla sivulla haluan sitten vain korostaa Alankomaiden ja Ranskan tilanteen valossa, että joillakin tiloilla on hyvä tilanne, saadaan parempia tuloja ja toisissa, toisaalta taas on suuria eroja tilojen välillä sekä siinä, mihin tilat ovat erikoistuneet, onko sitten kyse lihotustilasta vai yhdistelmätuotantotilasta. Sitten vielä kilpailusta, kansainvälisestä kilpailusta. Kilpailua jatkuvasti enemmän ja enemmän, ja kilpailu perustuu tiettyihin erityisosiin, niiden kaupassa kilpaillaan. Esimerkiksi vasemmalla näkyy lapa-osat, oikealla, oikealla taas sitten Brasilian alhaiset kustannukset. Kuitenkin tuonnista täytyy maksaa merkittäviä tuontitulleja. Ja kilpailu, jos VTO-sopimus saadaan aikaiseksi, niin kilpailutilanne epätasapainottuu entisestään. Ja lopuksi sitten eh, sianlihatuotannon järjestelmistä, niitä on erilaisia. Eh, Alankomaissa on paljon emakkoja lihatustiloja. Niissä vaihtelut tuloissa ovat hyvin suuria vuodesta toiseen. Sitten on yhdistelmätuotantotiloja, erikoistuneita Alankomaissa, Tanskassa, Ranskassa. Eh, tuotto melko alhaista, mutta hieman vähäisemmät tulovaihtelut. Sitten keskikokoiset sikatilat, usein siellä harjoitetaan myös muun alan tuotantoa, kuten maitotuotantoa ja viljatuotantoa. Ja kuitenkin kustannukset ovat suuremmat ja näilläkin aloilla voidaan vielä tuottoa parantaa. Ja sitten haluaisin korostaa, että Saksassa ja Puolassa on hyvin paljon pieniä sikatiloja, joiden tuotto on pieni ja etujakin tästä voidaan saada. Nimittäin ne ovat, käy, niiden käy, toiminta on joustavampaa. Voidaan huonoina vuosina muun muassa keskeyttää tuotanto. Tässä kaikki, kiitos. Euh, Viimeinen osa koskee suosituksia. Eri asiantuntijat ovat näitä suosituksia antaneet ja on tehty lomake, kyselylomake, joka lähetettiin 55 sidosryhmälle sekä EU-ssa että muualla, yhdeksän, kahdeksan maata kaiken kaikkiaan. Ja suositukset on jaettu viiteen eri lukuun. Sivulta 17 sivulle 22 raportissa nämä ovat näkymissä. Ne eivät ole mukana tässä tiivistelmässä. Ensimmäinen luku näistä suosituksista. En puhu tästä niin kovin paljon, koska puhuimme tästä jo. Tässä on kyse siitä, miten kansainvälisen kilpailuun voidaan reagoida. VTO-sopimus vaikuttaisi useisiin maataloussektoreihin, mutta ennen kaikkea lihatuotantoon se vaikuttaisi. Ja sen takia keskustelujen jälkeen me suosittelemme, että todella dramaattisesti rajoitetaan tätä. Ei lähdettäisi leikkaamaan tariffeja sellaisilla, sellaisista tuotteista, jotka on määritelty arkaluontoisiksi. Lisäksi täytyy kiinnittää tämän sopimuksen täytäntöönpanoon aikaan huomiota. Lisäksi on puhuttu paljon siitä, että normeissa on suuria eroja. Euroopassa kaikki standardit ja normit ovat yleensä paljon tiukempia kuin muissa kolkissa. Näistä neuvotellaan sekä VTOssa että kansainvälisessä eläintautijärjestössä, mutta myöskin Codex Alimentariuksen yhteydessä. Hieman nyt tässä kiihdytän vauhtia leur absence, en tout cas les normes qui sont pas adoptées. Ja on myös sellaisia normeja, joita näissä halpatuotantomaissa ei todellakaan ole noudatettu. Eroja on hyvinkin paljon riippuen sitten alasta. Ja kun nyt kovin paljon puhutaan näistä terveysnäkökohdista, kuluttajien terveydestä, mutta myöskin eläinten terveydestä, niin kaikki nämä normit usein liittyvät ympäristönäkökohtiin tai terveysnäkökohtiin. Me ehdotamme siis, että EUn pitäisi olla näkyvämmin läsnä kansainvälisillä foorumeilla ja toisaalta se ei kuitenkaan saisi eh, olla liian edistynyt, kun ajatellaan näitä kansainvälisiä järjestöjä ja ympäristön suojelua ja eläinten suojelua. Ehdotamme myöskin sitä, että alkuperämaa merkinnät yleistettäisiin, koska alkuperämään tunnistaminen liittyy aivan täysin siihen, mitä kuluttaja tuotteista ajattelee ja liittyen näihin normeihin, joita jos kussakin maassa noudatetaan. Kansainvälinen kilpailu myöskin perustuu siihen, että tuotteet ovat eri maissa erilaisia. Ajattelen suolattua kanaa tai sellaista naudanlihaa, joka myydään tuoreena, mutta se on kuitenkin ollut pakastuttuna kolme neljä kuukautta. Pitää olla selvää kuluttajalle, mitä hän oikein ostaa. Toinen asia liittyy ympäristönäkökohtiin. Lihakulutus on todellakin ilmaston lämpenemistä koskevissa keskusteluissa suuresti esillä. Ja pitäisi jollakin tavalla normalisoida hiili ces empreintes carbone qui ne sont pas réelles. Donc il faut stimuler la recherche pour arriver. Hiilijalanjälkeä koskevat laskennat, täytyy jollakin tavalla saada niille selkeät säännöt, miten laskennat tehdään. Ja tietysti myöskin kasvihuonekaasupäästöjä täytyy alentaa niin, että lihan kulutus on kestävää, sitä on edistettävä. Ja todellakin täytyy toisessa pilarissa edistää energian, energiasäästöjä, mutta myöskin uusiutuvien energialähteiden, kuten tuulivoiman, aurinkovoiman ja muun käyttöä. Meidän on todellakin edistettävä tätä benchmarking-ajatusta niin, että on tiettyjä viitearvoja, on ryhmiä, jotka juuri kasvattajien keskuudessa ryhmiä, jotka keskenään ajatuksia ja käytäntöjä vaihtavat. Raportista myöskin näette, että yksi tärkeimmistä syistä sille, miksi elintarvikekustannukset ovat nousseet niin merkittävästi ja myöskin kun ajatellaan näitä biopolttoaineita sitä koskevaa politiikkaa, niin vähäisintä, mitä voitaisiin tehdä, on se, että kun edistetään biopolttoaineita, niin ei saisi nostaa soijan ja maissin hintoja. Todellakin voitaisiin vaatia sitä, että tuotetaan useampia tuotteita – yhtä aikaa niin, että niitä voidaan soveltaa sekä maitotiloilla että karjantuotantotiloilla, mutta tällaista ei välttämättä tällä hetkellä tehdä. Sitten kolmas luku, miten hintojen kasvavaan vaihteluun voidaan reagoida tulevien vuosien aikana. Kansainvälisesti on tehty ehdotuksia. Tiedämme, että viljahintojen spekulointi on tähän vaikuttanut merkittävästi, kun ajatellaan vaikkapa varastointia. Tarvitaan jonkinlaisia turvatoimenpiteitä ennen kaikkea köyhissä maissa. Tähän voitaisiin saada rahoitusta FAOlta. Ja kansainvälisten järjestöjen täytyisi jollain tavalla terminimarkkinoilla joustavoittaa tiettyjä sääntöjä, tai ne on, näin on tehty, ja se on sitten öljykasvien viljatuotteiden hintoihin vaikuttanut merkittävästi. Joitakin markkinoiden sääntely toimenpiteitä olisi säänneltävä, säilytettävä YMPn terveystarkastuksen jälkeen. Ajattelen tässä 11 yksityistä varastointia esimerkiksi. Ja pitäisi myöskin keskustella näistä palautuksista. Ja me pidämme sitä hyvänä asiana, jos on suuria valuuttakurssikriisejä. Ja tämä ei kuitenkaan ole kovinkaan avointa kun pyritään valloittamaan uusia markkinoita ja EU:ssa pitäisi näihin asioihin juuri palautuksilla reagoida, mutta vain tässä tapauksessa. Lisäksi jäsenvaltioille pitäisi suositella, että ne investoivat enemmän riskienhallintaan. Raportissa oli hyvin paljon asioita, äh, ja näistä järjestelm- tästä järjestelmästä se vaikutti hyvin mielenkiintoiselta. Äh, tuen irrottaminen tuotannosta olisi hyvä. Lisäksi nämä kaikki äh, Äh, emolehmäpalkkiot ja muut, miten niihin suhtaudutaan. Ja kyse on kuitenkin raskasta teollisuudesta. Tarvitaan hyviä näkymiä, jotta investoinnit jatkuisivat. Sitten neljäs luku. Miten voidaan rajoittaa äh, sääntelystä liit sääntelyyn liittyviä kustannuksia, niiden hirvittävää kasvua. Kaikki uusi sääntely, joka li- vaikuttaisi nostavasti, kohottavasti tuotantokustannuksiin. Ajattelen esimerkiksi elävien eläinten kuljetuksia. Avem să să vă de concluzii, pentru că deja am Anteeksi, mutta pyytäisin nyt, että eh, pääsisitte loppuun tässä esityksessä, koska me olemme jo ylittäneet aikamme. Niin, siis nämä muutamat kohdat, te voitte lukea ne suoraan sieltä raportista. Kiitän oikein paljon huomiostanne ja anteeksi, että menin annetun ajan yli. Kiitos. Vă mulțumim mult pentru prezentarea dumneavoastră care... Kiitos. Haluaisin kiittää tästä esityksestä, joka oli hyvin mielenkiintoinen. Siinä, siinä saatiin paljon hyödyllistä tietoa ja tämä tutkimus vastaa moninkin kysymyksiin, joita jäsenvaltioissa ja Euroopan unionissa on. Haluaisin tietää, haluaako nyt joku esittää kysymyksiä tai tehdä kommentteja koska tämä oli viimeinen kohta esityslistalla, keskeytämme